So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Minulle tässä jo todettiin, että menetän maineeni. Wir haben heute keine Debatten. Tänään meillä ei ole keskusteluja. Totean, että esityslista on tällaisenaan hyväksytty. Käytettävissämme ovat kaikki kielet tänään Viroa, Maltaa ja Slovakia lukuun ottamatta. Sitten meillä on täällä vielä 20 tsekki toimittajaopiskelijaa vieraanamme. Ja toivotankin heidät tervetulleeksi. Saapa nähdä, kestääkö kokouksemme aina tuonne 12.30, niin kuin on merkitty. Antines, kun mietinnän Ympäristötilinpito toinen kolmikantaneuvottelu käydään tai käynnistyy Strasburgissa neljäs päivä ensi viikolla. Ja nyt siirrymmekin esityslistan kolmanteen kohtaan. Aikhaltin mietintö äänestysneuvottelujen tuloksista, fluoratut kasvihuonekaasut, ja nyt voisimmekin harjoitella noita koneäänestyksiä, joten kortit paikoilleen pyytäisin. Toimitetaan kolmikantaneuvottelujen tuloksesta koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on edelleen käynnissä ja nyt äänestys on päättynyt. Hyvä. 46 puolesta. 46 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Näin hyväksytty. Sydämelliset onnittelut Paas Aikhaut. Sitten jatkamme. Seuraava esityslistan kohta. Okoni. Tässä ensin tulee toimittaa äänestysmenettelystä. Toimitetaan tämäkin äänestys koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Nyt äänestämme siis noudatettavasta menettelystä. Näin ainakin minun äänestyslistassani lukee. Eli äänestysmenettelystä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin hyväksytty. Ja nyt toimitamme vielä äänestyksen yhtenä ryhmänä tästä sisällöstä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Dann kommen wir. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Tässä kyse on takapainottamisesta, backloading tässä on vastalauseita. Ensimmäinen koneäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tämä toinen vastalause, eli toinen esitys Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämäkin on hylätty. Sitten on vielä pyyntö komissiolta tarkastuskauden lyhentämisestä. Äänestämme tästä komission pyynnöstä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Vastalauseet hylättiin. Pyyntö tarkastuskauden lyhentämisestä hyväksyttiin. Ja nyt jatkamme esityslistan kohta seitsemän. Eli Skylakakiksen mietintö kyse on meriliikenteen päästöistä. Ja kun kaikki ovat valmiina, voimme aloittaa. Konsolidoitu ykkönen. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin jatkamme 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 B puolesta vastaan tyhjää. Kokeillaanpa koneäänestyksellä. 115 B koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi konsolidoitu kolmonen. Toimitetaan koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 22 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Jatkamme 24 puolesta vastaan tyhjä Mm, epäselvää. Koneäänestys 24. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kaksi. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvä tämäkin. Koneäänestys 128. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 26 esittelijältä puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 27 ja 129 puolesta. Puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 130, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. ITRE 12 B ja 132 B puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkamme 146, 147, 148, ITRE 14 ja 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149 puolesta. Tarkistetaan tuo äskeinen ryhmä 146-tran 26 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 149 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 ja Tran 27 puolesta vasta tyhjää hyväksytty 32 puolesta vasta tyhjää hyväksytty 33 puolesta vasta tyhjää hyväksytty 151 ja ITRE 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34, 152, ITRE 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153, ITRE 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 28, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 29, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vasta. tyhjää Siellä oli musta vihreä koalitio. Tarkistetaanpa vielä. Äänestys on alkanut 29. Tran 29 siis. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty se on. 155 puolesta. Ei vaan, pitääkö tästä toisesta osasta vielä äänestää? 29 toinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 158 ja 159 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tran 30a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jatkamme 160, 161, 18, tran 30b. Puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. Toimitetaan koneäänestys tästä ryhmästä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hylätty, korjaa puheenjohtaja, hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 162 ja 187 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tran 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näinpä jatkamme. 41. Minun luettelossani seuraavalla sivulla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 178 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 183 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 171 ja nämä muut raukeavat ja jatketaan. Und es geht weit. Katsotaanpa, mistä sitä jatketaan. Minun sivullani 12. 192, 194, 196, oletteko kaikki löytäneet? 192, 4 ja 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Toimitetaan koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. It Tre 30A, 209, 210 ja TRAN 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. kaksisataakaksitoista ja tran neljäkymmentäkolme puolesta vasta tyhjää hyväksytty konsolidoitu viisi puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 215 puolesta vastaan, Tyhjä. Epäselvää. Toimitetaan koneäänestys 215. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tran 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 45, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 216, ITRE 31, puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää Epäselvää. 219 koneäänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 220, ITRE 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58. Ei. Se raukeaa. Raukeako se? Ei. Siitä on toki äänestettävä. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 221. Jaha. Täällä toivotaan koneäänestystä 58 tarkistuksesta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 221 puolesta Vastaan. Epäselvää. Toimitetaan koneäänestys tästäkin. Äänestys on alkanut 221. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 222 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 223 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 224 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 47, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 225, 6, 7 ja ITRE 33 ja TRAN 48 yhdessä puolesta. Vasta Hylätty. 228 puolesta. Vasta Tyhjää. Epäselvää. Toimitetaan koneäänestys 228. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 229 puolesta. Vastaan. Ette te tätä helpoksi tee, hyvät naiset ja herrat. Toimitetaan koneäänestys tästäkin. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 230, ITRE 34 ja TRAN 49 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää tämäkin. Toimitetaan koneäänestys. Äänestys on alkanut. Tästä ryhmästä ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tran 51 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Anna Rosbach saa tänään mitalin. Hän oli ainut, joka jaksoi nostaa kättään. Tran 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 53 seuraavalla sivulla puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Itre 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 Tran 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 ei 242 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää Kädet eivät nouse, joten toimitetaan koneäänestys TRAN 56. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 55 puolesta. No mutta kun kädet eivät nouse. Richard Sebe, näytä sinä nyt hyvää esimerkkiä. 245 puolesta. ei kun se raukeaa. Tran 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250, Itre 43 ja Tran 59. Ja vielä 111kin yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää epäselvää. Koneäänestys on alkanut. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tran 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 253 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tran 60 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Toimitetaan koneäänestys 268. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 72 puolesta Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 269 ja ei tämä raukeaa. 271 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 272 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 1 sivulla 23 minun listassani puolesta. Vasta. Tyhjää hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Itre kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan ja hyväksytty. Tran kolme raukeaa. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Koneäänestys 86. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jatkamme. Tran 12 seuraavalla sivulla puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 102 ja tran 14 puolesta vastaan, tyhjää epäselvää. 102 Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan Tyhjää. Hylätty. Tran 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 6 ja 7 yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys, joka on koneellinen. Ensin näin muutettu. Ehdotus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta se 9 va- ty- tyhjää 7 vastaan. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 44 puolesta, 6 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja kysynkin nyt, haluatteko te käynnistää neuvottelut, jotta saataisiin sopimus ensimmäisessä käsittelyssä? For mandate. Kyllä haluaisin pyytää mandaatteja niin, että voisimme tehdä jotakin vielä ennen tämän kauden loppua. 36 stimmen. Tähän tarvitaan 36 ääntä. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Kaksi kollegaa ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. 44 puolesta. 10 vastaan. Joten voitte käynnistää. Thank you. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Kiitokset esittelijöille. Onnittelut. So, Kriton Asenis. Kritan Asenis. It's, uh... Kiitoksia. Tämä oikeastaan koskee menettelyä. Teimme tänään tärkeän päätöksen. Haluaisin sd ryhmän puolesta onnitella esittelijää. Nyt Kreikan puheenjohtajavaltion on tehtävä työ ja nopeutettava prosessi. Ja tiedämme kaikki, että tämä on Kreikalle tärkeä asia. Toivon, että voimme nyt tehdä nopeammin ja paremmin työtä sen sijaan, että hitaasti ja myöhemmin. Yes. No niin. Nyt siirrymme vedestä ilmaan ja Peter Liiseen. Ja käynnistämme äänestyksen Peter Liisen mietinnöstä. Ensin äänestämme koneellisesti kompromissista yksi. Peter Liise. Sorry. Wenn ich es richtig sehe, Herr Vorsitzender, gibt es Käsittääkseni tässä on Bas Aikhautilta tarkistus, joka pyytää hylkäämistä. Minä kuitenkin vastustan tätä. Eli minä suosittelen tähän miinusta. Tässä lukee vaikka kompromisseissa totta kai pitää olla plus. No niin. Esittelijä on ihan oikeassa siinä, mitä hän sanoi. Me äänestämme ihan ensimmäiseksi tarkistuksesta 21 puolesta vastaan tyhjää ja se on hylätty. Ja nyt sitten kompromissi 1, C1. Koneellisesti, olkaa yhdessä. äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 33 puolesta 15 vastaan 7 tyhjää. Sitten kompromissi CA2. Myös koneellisesti äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41.13 hyväksytty. Seitsemänkymmentäneljä puolesta. Se on sivulla viisi ainakin minulla. 74. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äh, konsolidoitu kolmonen puolesta äh, koneellisesti. CA3 puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Olemme sivulla 10. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 4 CA4. Koneellisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet, 22 tarkistus puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Itren ykkönen puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Holger Kramerin 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 2 puolesta vastaan hyväksytty. 25 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 52 puolesta 4 vastaan. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30, 31 ja 32 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ai, se raukea. Näistä ei olisi tarvinnut edes äänestää. Kompromissi 5 koneellinen äänestys, viisi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42.13. Tarkistus 7. Tranilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 ja 37, 38, 8 ja 4 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39, 40. Meillä ei ole nyt tulkkausta puolan kielelle. Die polnische Übersetzung fehlt. Ai, puolasta, puolan tulkkaus ei toimi. Ai, toimii, toimii, toimii taas. 39, 40, 41, 42 ja 5 itre. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44, 45, 46, 9, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, 10 ja 7 itre puolesta vastaan, tyhjä hyvä, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Sitten ensin koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 40 puolesta, 8 vastaa, 6 tyhjää. Sitten toinen äänesty, lopullinen äh, lainsäädäntö, ehdotus puolest- äh, koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sekin on hyväksytty. Ja näin olen sitten vienyt tämän asian loppuun. Ja esittelijä haluaa tässä mandaatin, mutta Chris Davis haluaa ensin nähtävästi. Haluaako hän sen mandaatin vai ei? No, olkaa hyvä. Chairman, we know that the, the stop... Puheenjohtaja, tiedämme, että tämä kellon pysäytysmenettely asettaa meille aikarajoituksia, joten tuemme mandaattia esittelijälle, mutta mutta kun tässä on kaksi valiokuntaa, niin jos parlamentin säännöt toimisivat kunnolla, parlamentilla kokonaisuudessaan olisi mahdollisuus teistä, tehdä tästä päätös. Nyt meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tukea Pete Liiseä, mutta minun mielestäni tämä menettely on erittäin epädemokraattinen. And the rules of procedure should be changed. Menettelysäännöt pitäisi muuttaa. Wenden sich doch vertrauensvoll an den Kollegen. No niin, katselemme tässä nyt luottamuksellisesti kollega Daffia ja muita kollegoita perussopimusvaliokunnasta. Mutta me emme voi nyt tästä ryhtyä keskustelemaan, mutta annan puheenvuoron esittelijälle. No. Kiitos puheenjohtaja. Todella, kyllä tämä tilanne on vaikea. Me emme voi mennä täysistuntoon, koska silloin vaarana on, että lainsäädäntöä emme saa lainkaan muutettua. Ja ne, jotka eivät ole tyytyväisiä tähän tulokseen. Ne eivät varmaankaan halua, että alkuperäinen lainsäädäntö astuu voimaan. Sehän ottaa mukaan mannerten väliset lennot kokonaan. No, me olemme tehneet tässä tiettyjä muutoksia. Tosin tässä meillä ei ollut esittelijälle Matio Grossille mandaattia tehdä kompromissia meidän kompromissistamme yksi. Siksi Tran ei ole mukana, mutta Tranin esittelijä kolmikantaneuvotteluissa tulee olemaan läsnä. Me emme näitä sääntöjä nyt voi muuttaa, minä vaan voin pyytää teiltä kaikilta tukea tälle mandaatille, koska muuten meillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta ennen huhtikuuta saattaa tätä lainsäädäntötyötä päätökseen ja tämä johtaisi tähän maksimiratkaisuun, jota Bas Eichhout oli ehdottanut, että palattaisiin vanhan lainsäädäntöön täysin, mutta valiokunnan enemmistö ei tätä halunne, vaikka emme sataprosenttisen yksimielisiä olekaan tästä kompromissista. Mutta meidän on kannettava vastuumme siitä, että ylipäätään voimme, voimme saada kompromissin. Siksi pyydän teiltä mandaattia, myös teiltä, jotka e, ette sataprosenttisen tyytyväisiä ole, koska tästä lopputuloksesta tulee kuitenkin parempi kuin tuosta kaikkein radikaaleimmasta. Joten pyydän tukea mandaatille. No niin, esittelijä pyytää neuvottelumandaatteja ja äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta, 6 vastaan, 1 tyhjä. Toivotan Peter Liiselle esittelijänä paljon onnea ja menestystä. Sitä hän totisesti tarvitsee. Ja kiitän kollegoita tästä hyvästä yhteistyöstä. Nyt jatkamme eteenpäin. Esityslistan kohta yhdeksän. Pavel Pock. Onko kaikilla äänestysluettelot edessään? Voimme aloittaa. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 ja 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä ei ole selvää. Tarkistakaamme koneellisesti. 109. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 raukeaa. Konsolidoitu 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole selvä, koneellinen tarkistus, toinen osa 114, äänestys alkaa. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. SND. Meidän täytyy tämä uusiksi äänestänyt, koska SNDllä yksi liikaa äänesti. Eli toinen osa 114 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sata viisitoista puolesta. Vastaan. Tarkistetaan, tarkistetaanpa 15 vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin hy- hylätty. hylätty. Sitten Inta 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko täällä nyt uusi kollega täällä eturivissä vai? Normalerweise Nämä eturivin paikat äh, ovat äh, vain jäsenille, eikä tänne kuka tahansa saa tulla istuskelemaan. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pech 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17, 19 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää. No niin, tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Inta 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 143, tästä ei äänestetä, 144 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Inta 14 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Pes 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää epäselvää. 148 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 149 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 21 puolesta. Vastaan hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155, 6, 7, Inta 17, PES 11 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan. Tyhjää ylätty. Konsolidoitu 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Tämä on sivulla 7 minun luettelossani ainakin 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 ja 23. Sivulla 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 220, 25 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten, ja 224, koneäänestys vielä varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 234 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 dafür. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241, 247, 249 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Me tarkistamme tämän koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjään. 246 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 raukeaa. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 253 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 254 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 255 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta

vastaan, tyhjää hylätty, 273 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, 274 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 44 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, 278 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 279 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Inta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 295 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. PES 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 296 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 297 puolesta, Vast- tarkistetaan. 296 koneellinen tarkistus. 296. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. No hyvä, että tarkistettiin. 47, 48, 49, 50, 51 ja blok puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 298 puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 319 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 320 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 324 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 328 raukeaa ja myös 329. Sitten johdanto-osan kappaleet 57 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole selvä. Tarkistamme koneellisesti 57. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 58 ja 59 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, inta 1 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 68 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. p 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mikäs täällä piippaa? Oliko toi palo? Hälytys vai? No, neljä puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Pes kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eipä ollut selvä. Inta viisi vielä kerran. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan tehty, hyväksytty. PIS 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja se oli samalla myös Inta 6. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No tarkistetaan. 94 koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut vain. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90, eh, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat joten ensimmäinen koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisikymmentä puolesta, yksi vastaan, viisi tyhjää. Ja sitten toinen koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta, 4 vastaan, 3 tyhjää. Ja nyt kysynkin esittelijältä, haluatteko te... Would like to ask, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää mandaattia valikunnalta, jotta voisimme aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Haluaisin myös käy- kiittää kaikkia esittelijöitä. Teimme oikein hyvää työtä. Kiitoksia. Dann stimmen wir. No niin, hienoa. Nyt äänestämme sitten tästä mandaatista. Me tarvitsemme 36 puoltoääntä. Äänestys alkaa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puolesta 7 vastaa ja yksi tyhjä. Onnittelut Pavel Pokille hienosti tehty ja onnea matkaan. Jatkamme, äänestämme esityslistan kohdasta 10. 3 ja 4 on blokki puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten 2-10 aan block puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten aan block 11, 12, 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koneellinen ensimmäinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äh, Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja sitten kuulin, että esittelijä haluaa käydä neuvotteluihin neuvoston kanssa, joten äänestämme myös mandaatista. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitokset yhteistyöstä. Dann geht es zum Tagesordnungspunkt 11. Sitten siirrymme kohtaan 11 esityslistalla. Antoneskun lausunto. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole selvä. Tarkistamme 33 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 39 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää. Neljäkymmentäkolme. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 44, 46, 47 ja 49 on blok puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koneellinen loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta ei vastaan ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Sitten jatkamme eteenpäin. Kohta 12 edustaja Sonikin lausunto. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ja 19 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan Hyväksytty. 5, 6 ja 7 yhdessä puolesta. Eikö? A. Selvä. Äänestämme niistä erikseen siis. Ne ovat yhteen sopivat, mutta, mutta niistä täytyy äänestää erikseen yksittäin. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Yksi raukeaa, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt. 47 puolesta, ei vasta ääniä, kolme tyhjää. Onnittelut edustaja Sonikille. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraava äänestys on esityslistan kohta 13. Jaha, 49 sivua äänestysluetteloa. voimme me tehdä tämän nopeastikin. 75, 6, 78, 80. Voimme äänestää näistä yhdessä. Toimitetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni vielä uupuu. Äänestys on päättynyt. 46 puolesta neljä vastaan. Ja näin ollen me olemme hylänneet tämän komission ehdotuksen ja toimitamme vielä loppuäänestyksen tästä lausunnosta, mietinnöstä, lausunnosta tulkikorjaa. Eli loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Päättynyt. 49 puolesta ei tyhjää eikä vastaa ääniä, joten tämä on aivan mahdollisimman selkeä lopputulos. Valiokunta on osoittanut olevansa yksimielisen tyytymätön. Muita esityslistan kohtia meillä ei ole, joten seuraava kokouksemme pidetään sitten 12. helmikuuta ja 13. helmikuuta koko päivän kokoukset tässä mukavassa piirissämme. Pete Liise, aloitetaanko koordinaattorien kokous nyt heti? Näin pyytäisinkin niitä, jotka eivät ole koordinaattoreita, poistumaan tästä salista ja kaikkia muita jäämään tänne. Näin voimme aloittaa koordinaattorien kokouksen heti.